Lappia on vapauttanut kaksi ruotsalaista journalistia, Martin Schibier ja Johan Persson. He ovat saaneet turvallisen kotimatkan Ruotsiin viime yönä. Onnittelen heitä. Rova Koratsa Bild, haluatko sanoa jotain? I wish to truly... Todellakin haluaisin kiittää teitä, puhemies. Tämä on hieno päivä Ruotsin kansalaisille ja nyt Juhan ja Martin ovat vapaita. Ja todellakin haluaisimme kiittää kaikkia kollegoita solidaarisuudesta ja tuesta, jota he ovat osoittaneet. Heidät on armahdettu muiden kanssa Etiopian vankilasta ja he ovat palanneet turvallisesti kotiin tänä aamuna. No tietysti toivomme, että kaikki toimittajat kaikkialla maailmassa vapautettaisiin vankilasta. Kiitos. Next point, an announcement. I've been in... Seuraava kohta. Tsekin viranomaiset ovat kertoneet, että edustaja Wojciech Minar tulee korvaamaan edustaja Jiri Havelin 23. heinäkuuta alkaen. Tervetuloa uudelle jäsenelle. Kapleen 3, kohdan 2 mukaan jos hän on allekirjoittanut